Euh, Hyvät kollegat, täysistunto jatkuu. Tässä on muutama ilmoitus ennen kuin ryhdymme käsittelemään Malta-kysymystä. Ensinnäkin eilisestä pöytäkirjasta hyväksytyt tekstit ovat saatavilla. Onko niistä kommentteja? Jos ei, niin pöytäkirja